Dank u, eh, voorzitter. Ik, uh, ik moet zeggen dat wij uh, namens de, de Groenen... Ja mehän toivotamme teidän mietintöluonnoksemme ilolla tervetulleeksi. Erityisesti nämä asiat, jotka liittyvät perustamissopimuksen kaksi artiklaan. Ja mehän painotamme demokraattisia arvoja joita on rapautettu ja mitä tulee korruption ja avoimuuden puutteeseen, niin tämähän on juuri oikea lähestymistapa. Vihreiden ryhmässä, kuten tekin, mekin olemme tuoneet tarkastuksia. Ymmärrämme kuitenkin, että mietintönne pitää olla mahdollisimman kiteytetty. Ja yritämme nyt tuoda tosiasioihin perustuvia tarkastuksia, jotka osoittavat hyvin teidän kantanne ja tuovat informaatiota. Ja tässähän on tunnistettu jo lukuisia korruptiotapauksia. Järjestelmällinen korruptio on perustavanlaatuinen ongelma, joka tuottaa huolta, joten voitte odottaa meiltä tarkistuksia. Ja me tuomme pöydälle myös yleisluontoisempia tarkistuksia, jotka luovat yhteyden avoimuuden puutteen ja EU-rahastojen välillä ja osoitamme, kuinka EUn taloudellisiin etuihin kohdistuu vaikutuksia ja nyt on puhuttu yhden ainoan tarjoajan hankintamenettelyistä. Ja nämä ovat kysymyksiä, jotka pitää tuoda mukaan mietintöön ja meidän täytyy korostaa tätä. Ja lopuksi tuomme myös tarkistuksia, jotka liittyvät tapaan, jolla Unkarin toimielimet eivät ole toimineet, mitä tulee siis lainsäädäntöön ja menettelyiden noudattamiseen ja tarkasteluun. tilintarkastustuomioistuin ja syyttäjän virasto eivät ole suorittaneet, kyenneet suorittamaan asianmukaisia toimia. Olaf ja tutkivat toimittajat ovat joutuneet tutkimaan petoksia ja väärinkäytöksiä ja nyt on ehdottomasti tuomittava siis Unkarin laillisten toimielinten epäonnistuminen tehtäviensä hoitamisessa, mutta kiitämme teitä työstänne. Ivan. Kiitos puheenjohtaja. Lisäsin vielä muutaman asian. tämän tärkeä mietintö. Me olimme yhdessä samalla virkamatkalla Unkarissa. Minä haluaisin lisätä, että on tärkeä korostaa väärinkäytösten paljastajien rooli, tutkivien journalistien rooli, kansalaisjärjestöjen rooli. Heillä ei ole mitään formia, julkaista tutkimustensa tuloksia. Heitä ei kuunnella heidän tutkimuksensa, eivät saa minkäännäköistä vastakaikoa, ne eivät kiinnosta ketään. Tämä osoittaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiossa on demokratian vaje, joka on äärimmäisen huolestuttava. Unkarissa saimme selville, että kansalaisilla on oikeus saada EU-varoja eikä siihen liity mitään velvoitteita. Minä uskon, että EU-varojen tulisi rahoittaa hankkeita tiettyin periaattein, sataprosenttinen avoimuus siitä, miten niitä käytetään, täysi tehokkuus ja kaikkien hankkeiden tulisi toteutua kuten kuuluukin. Se, että 60 prosenttia investoinneista toteutetaan EU-varoin, on yllättävää, ottaen huomioon, kuinka EU-vastaisesti hallitus maassa on toiminut kuluvan vuoden kampanjassa. EU-varoista ei pitäisi kampanjoida tai käydä ottaa niitä lyömäiseksi kampanjassa – ei kampanja pitäisi käydä tällä retoriikalla. Korruption ilmeneminen EU-hankkeissa on sellainen, että Olafin pitäisi tutkia tätä enemmän. Negatiivinen vaikutus on todella suuri. Mikäli eurooppalaiset hankkeet eivät toteudu ja mikäli ihmiset, jotka ovat liitomassa hallinnon kanssa ja pus, saavat rahat omaan pussinsa, niin tämä tulee johtamaan siihen, että kansalaiset suhtautuvat ennakkoluuloinen EU, eikä tästä ole paluuta. Tämä olisi negatiivinen asia EUn julkikuvan kannalta. Eikä olekaan yllättävää, että euroskeptiset liikkeet – saavat yhä suuremman jalansijan. Ei ole yllättävää, että EU-kansalaiset kokevat, että eurooppalainen hanke ei huomioi heitä. Sen asemesta, että saavutetaan kestävä kehitys, me hidastamme asioita, koska me emme keskity riittävästi avoimuuteen ja tehokkuuteen sen suhteen, miten varoja käytetään. De Jong. Dank u wel, voorzitter. Ik zat nog naar de vertaling te luisteren vandaar. Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelin ja luulen, että teidän mietintöluonnoksenne on erittäin hyvä perusta. Kun halutaan torjua petoksia, niin tärkeää on silloin hyvä hallinto ja Unkarin kohdallahan vallitsee epäilyksiä sen olemassaolosta. Ja tätähän on kritisoitu jo ensimmäisessä kappaleessa. Viittaatte tähän ja totta on, että voitte varmaan olla vielä tarkempi ja nimenomaisempi tässä. Tähän voidaan tuota, tuoda tarkistuksia. Toinen ennaltaehkäisy. Teidän täytyy nyt tunnustaa tunnistaa, missä on tilaa väärinkäytösten paljastajille ja tutkivalle journalismille ja jotain tästä pitää vielä mainita. Ja kolmanneksi korruption torjunta ja tosiasia, jonka tuotte esiin mietinnössä, että 36 prosenttia hankintamenettelyistä tuo mukaan vain yhden ainoan tarjoajan ja tässäkin pitää informaatiota lisätä. Olafin toiminta ei riitä, eli tässä pitää tehdä suosituksia EUn komissiolle tarkistuksissa, mutta tämä on ihan hyvä lähtökohta ja odotan innolla vihreiden tarkistuksia, joita varmaan voimme kaikkia tukea. Tämä Deutsch, bitte. Tämä Deutsch. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tähdessä puheenvuoroissa kuuluivat poliittiset intressit, tavallisesti puheenjohtaja sanoi unkarilaisille kollegoille, että olisi syytä puhua nyt asioillisesti eikä käydä tällaista poliittisesta intressistä lähtevää keskustelua. Näyttää siltä, että tässä valiokunnassa tämä kuitenkin sallitaan kommunisteilta ja vihreiltä. Tässä nyt esitetään valitettavasti sellaista, mikä ei ole täytä Euroopan parlamentin valiokunnan lausunnon tasovaatimuksia. Tämä on poliittinen pamfletti, jossa valitettavasti on hyvin vähän faktoja, eikä tämä vastaa todellisuutta. Jos sallit, nyt minä nämä kaikki poliittiset syytökset, jotka tähän asti nousivat esille, niin mä jätän huomiota. Minusta tämä, nämä muistuttavat vain siitä, että kun tämä teksti rikkoo eurooppalaisia tarvoja, nimittäin ensimmäisessä lauseessa jo puhutaan Unkarin kansalaista, joka äh, joka siis kun syrji, siis, kansalaisia, jotka ovat uskonnollisia, mutta hän ei ymmärtänyt sitä, että tämä ensimmäinen lause on lähtöisin Unkarin kansalaislaulusta, jonka on kirjoittanut tunnettu unkarilainen runoilija, ja hän 150 vuotta sitten hän ei tullut ajatellakaan sitä, että olisi unkarilaiset uskovaisia tai eivät. Tässä on usein nostettu esille se, että Unkarissa tapahtuu 36 prosenttia sellaisia julkisia hankintoja, joissa on yksi tarjoaja. Nyt Euroopan unionin jokaisessa julkisessa kannanotossa ja on, kysymys on siitä, että on kysymys julkisista tiedostoista, joihin kuka tässä voi tutustua. Ja vuonna 2017 tämä on jo alentunut 20 27 prosenttiin, joten on vähän sellaisia Euroopan parlamentin saadistuttuja jäsenvaltioita, joissa tämä osuus olisi vielä alhaisempi. Olisi aika outoa, jos tällaiselle virheelle joku rakentaisi jonkin poliittisen kannanoton. Sitten se myöskin tietoa, tiedottaa teille siitä, että Unkarissa jokainen Unkaria koskeva virallinen Euroopan unionin tiedote osoitti sen, että Unkari on jättänyt tänyt taakseen eh, sen, mitä on ollut aiemmin. Eli nämä luvut osoittavat sen, että kehitys on parantunut vuodesta toiseen. Ja se, mitä vuoden 2004-2010 välisen aikana oli todellakin havaittavissa erittäin surullista ja vakavaa, korruptiota, mutta niihin ei liittynyt tällaista eh, kiihtyneisyyttä siitä, minkälainen oli korruption laajuus Unkarissa. Sitten haluaisin myöskin todeta sen, että tästä myöskin on sellaista, mikä oli kovinkaan vakavasti otettavaa, eli tämä poliittista aktiivista toimiva korruption vastainen toimintakeskus, sen eh, on se esitetään tässä tällaisena järjestönä, joka on vakava korruption vastaisen toiminnan keskus. Ja tämä on pelkästään järjestö, joka julkaisee artikkeleita Unkarissa, Euroopassa. On hyvin vähän sellaisia asiantuntijoita, jotka tämän niin sanotun laitoksen väittämiä pitäisivät objektiivisina. Tämä laitos itsekin sanoo, että se myös itse pyrkii eh, ottamaan esille julkisessa keskustelussa esille noita väitteitä. Nyt kysymys, joka liittyy liikka tai ylihinnoitteluun, se on käsite, joka on myös noussut esille. Tämän korruptiotutkimuskeskuksen keskuksella ei ole ainoatakaan asiakirjaa, jonka mukaan Euroopan unionin resursseista perustuslaissa toteutun projektin toteutumisen puitteissa tämä hinta, jota esitet, esit tarjouksen voittaja tai jokin muu ö, markkinahinta olisi jotenkin yhteensovitettu, eli tällaista ylihinnoittelua ei tällaisessa ollut, jotenka tiettynä ajanjahtona samalla, samoilla markkinoilla, siis Unkarin kansantaloudessa, samantyyppisellä hankkeita, joissa on samantyyppinen tekninen sisältö ja samanlaisen palvelun toteuttamisessa silloin kun kysymys julkisesta hankinnasta, ja kun tämä tapahtuu, on kysymys, olipa kysymys sitten hankinnasta, joka toteutetaan EU-rahoilla tai Unkarin, äh, unkarilaisista rahoituslähteistä, nä, tämä hintaero on todella pieni, hintaero saattaa olla pienempi tai suurempi, hiukan suurempi, pienempi tai suurempi kuin markkinointi, mutta näin ei ole kuitenkaan Unkarissa. Julkisten hankintojen tapauksessa, kuten äh, kun nämä tuotetaan Unkarin äh, tai EUn rahoitustehtävistä, ei ole mitään eroja, joten äh, tämä ei tapahtu on julkisen on kanssa palvelun yhteydessä eikä missään rakennushankkeissa, jotka liittyvät julkisen hankintaan. Minusta on myöskin huono vitsi, kun sanotaan, että Euroopan parlamentin valiokunta aikoo rahoitusta vähentämällä pakottaa jonkin jäsenvaltion siihen, että se liittyisi Euroopan unionin syyttäjäviraston virastoon. Tämä on kuitenkin sellainen, mihin jäsenvaltiot liittyvät vapaaehtoisesti. Kahdeksan jäsenvaltiota on siihen halunnut liittyä, ja jokainen kahdeksan maata nämä, nämä eivät ole sellaisia, joissa vähintään on korruptiota, voidaan sanoa Tanska, Iso-Britannia ja Ruotsi, on olemassa mahdollisuuksia sille, jos olet sitä mieltä, että tämä on sellainen laitos, johon on pakollisuus, pakollista osallistua, on pitää muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia, joka merkitsee sitten, että jokaisen valtion täytyy liittyä tähän syyttäjävirastoon. Mutta minusta tämä on hiusten halkomista, nimittäin jos jokin uusi eh, virasto toteutetaan niin, että se perustuu vapaaehtoiselle yhteistyölle, silloin jäsenvaltiot, jotka, jotka eivät halua osallistua tähän eh, toimintaan, niin silloin tämä johtuu siitä, että he haluavat toisella tavoin toteuttaa omaa eh, itsemääräämisoikeuttaan. Nyt, nyt puheenvuorossa herra Sani. No ja niin, Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä lausuntoluonnos on, on sellainen, että se varmaankaan tuli näyttämään tältä siinä vaiheessa, kun siitä sitten tulee lopulta mietitty, siihen tulee paljon konkreettista sisältöä, joka liittyy tähän aiheeseen ja varmastikin tämä tapahtuu tarkistusten muodossa. Minä ymmärrän sen, että Unkarin hallitus tai haluaa korjata tiettyjä tilastoja, mutta kuitenkin hyvin laajalti tiedämme ja tiedämme Unkarissa näitä tapauksia, jossa on yksi ainoa tarjouksen tekijä – ja joka viime kädessä on voittaja, koska kaikki muut sitten suljetaan kilpailun ulkopuolelle tavalla tai toisella. Ja tämä, niin kuin sanottu, on tulos, jossa sitten on se, että odotusten mukaisesti poliisin eliittiin sitoutunut yritys on se, joka voittaa talouskilpailun. Nyt, nyt Unkarissa on lähes hysteeristä toimivaan kansalaisjärjestöjä vastaan, koska ne järjestelmästi pystyvät ottamaan esille hyvin epämiellyttäviä tosiasioita suhteessa hallitukseen, ja tämä reaktio itsessään jo selittää sen, että hallituksella on paljon peiteltävää. Rouva puheenjohtaja, tietoisesti ja järjestelmällisesti Unkarissa suuri osa hankintamenettelystä on hyvin mutkikkaita ja tämä johtuu siitä, että tällä pyritään siihen, että ne eivät olisi vertailukelpoisia, joten valvonta sen osalta, ne väitteet, joita puhutaan sitä ylihinnoittelusta, niin kuitenkin tuli todeta, että tiettyjä tarjouksia, tarv- palveluksia on äh, toteutettu hiukan edullisemmin hinnoin tietty, tietyissä tapauksissa. Minä sanoisin, että kunniallinen rehellinen hallitus, sen ei pidä ottaa esille omaa itsemääräämisopettaa, vaan sanoa, että jos se lukuisen miljardien tuen osalta haluaa selvittää, miten niitä käytetään, osoittaa, niitä käytetään asianmukaisesti, sen pitäisi silloin syöksyä tällaisen syyteverastotoiminnan mukainen kai tällaisen maa, joka on selkeästi nyt. Minusta todellakin siis mm, rahathan ovat lähtöisin nimenomaan nettomaksajilta. Minusta kysymys ei ole siitä, minusta ei pidä antaa sille, joka hyötyy tuesta oman toimintansa valvontaa. Kiitos. Ringo. Ja nyt Rova Ringo. Thank you, Madam Chair, uh, for giving us... Kiitos rouva puheenjohtaja, että saamme puheenvuoron. Hyvää huomenta kaikki liittyen siihen, mitä täällä eri puheenvuorossa sanottiin, niin tässä vaiheessa ainoastaan haluaisimme korostaa, että komissio on erittäin sitoutunut panemaan täytäntöön EU-lainsäädännön ja arvot, muun muassa se, että noudatetaan ihmisoikeusjulistusta ja me käytämme kaikkia keinoja, joita saamme nämä pantua täytäntöön. Me noudatamme EU-ohjausjaksoa ja maan toimintatavasta riippuen komissio voi antaa suosituksia maakohtaisissa suosituksissa jäsenvaltiolle. 7. maaliskuuta kuluvana vuonna julkaisimme maakohtaiset kertomukset – ja nostimme esiin avainhaasteet liittyen korruptioon useamman jäsenvaltion kohdalla, mukaan lukien Unkari. Ja tässä maakohtaisessa kertomuksessa on tiettyjä viittauksia, jotka osoittavat, että on riskejä ja aukkoja, jotka ovat esteinä investoinneille, tehokkaille varankäytölle, taloudelliselle suorituskyvylle ja kasvulle. Komissio seuraa myös tiiviisti libevaliokunnan työskentelyä, joka on valmistelemassa mahdollista artiklan 7 käyttöönottoa ja sitä koskevaa mietintöä. Ja tässä vaiheessa meillä ei muuta. Kiitos. von Olaf. Olafista Yes, thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olafin puolelta halusin vahvistaa, että on tuotava pieniä korjauksia tietoon, jonka toimitimme siis eteenpäin. Ja tässä on myös tietoa, joka koskee vuotta 2016, joka kuten tiedätte, muut pääosastot tutkivat meidän raporttiamme ja ryhtyvät toimiin niin kansallisella kuin EU-tasolla. Ja tieto, jota on annettu viime vuodelle, sitä tarkastellaan parhaillaan. Ja en ihan nyt vielä voi julkistaa sitä ennen kuin se on käyty läpi, mutta tämä tieto toimitetaan teille mahdollisimman nopeasti ja minulla ei oikein ole muuta lisättävää. Ja jo, ellei sitten tule joitakin erityisiä kysymyksiä myöhemmin. Ja vielen dank. Ich noch mal. Kiitos. Toistan vielä tämän määräaikatarkoitus on 5. huhtikuuta. Ja kun en voi tehdä tälle mitään, niin lähden sitä liikkeelle, että tarkistusetuksia tulee paljon. Näin tämän kohta on nyt loppuun käsitelty. Ja sitten Milloin herra pääjohtaja tulee esiintymään, sitä me vielä tiedä. Er sollte an sich um 11 Uhr hier sein. Pitäisi olla tällä kello 11, näin oli, näin oli suunniteltu, siksi kysyinkin. Päteekö suunnitelma? Siirrymme kohtaan 12. Keskustelu PO-region pääjohtajan kanssa. politiikan arviointi Unkarissa, Puolassa, Slovakiassa ja Tsekin tasavallassa – niiden liityttyä Euroopan unioniin. On mielenkiintoista tietoa seitsemännestä kohesiokertomuksesta, ja siksi olisi hyvä, jos tuo kohta voitaisiin nyt käynnistää. Meillä on noin tunti aikaa tähän keskusteluun. Voisiko joku lähteä etsimään pääjohtajaa? bitte, Entschuldigung. Bitte Olkaa hyvä.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 Um, dnešní téma je zhodnocení... Huomenta kollegat, huomenta puheenjohtaja. Tänään aiomme puhua kohesiopolitiikasta kolmessa Keski-Euroopan maassa. En tiedä miksi halutaan puhua ainoastaan näistä neljästä maasta. Ymmärtääkseni 13 maata liittyy 2004 Euroopan unioniin. Ja mikäli me haluamme käydä horisontaalisen keskustelun, meidän pitäisi olla kiinnostuneita kaikista näistä maista tai kaikista niistä maista, jotka käyttävät kohesiorahastojen varoja. Kun puhutaan käyttöasteesta, niin minä en ymmärrä, miksi meidän pitää keskittyä ainoastaan näihin neljän maahan. Enkä minä tiedä, miksi tässä pitäisi jakaa nämä maat eri kategorioihin. Seuraan tilannetta omassa maassani. Tsekin tasavallassa me olemme saaneet 24 miljardia euroa ja miljardia myös Tsekin omasta talousarviosta. Tsekin tasavallalla on ollut käyttöasteen kanssa ongelmia ja se ei ole aina kyennyt käyttämään kaikkia varoja, mutta tilanne paranee hiljalleen ja nykyisellä ohjelmakaudella tulokset ovat paremmat ja operatiiviset hankkeet saattavat olla ongelmia. 2015 meillä oli hankkeita 36 miljardin euron arvosta mukaan lukien yhteisrahoitet tunnetut hankkeet, ja me olemme yksi niistä maista, jotka kasvavat nopeinta vauhtia Unkarin, Slovakian ja Puolan kanssa. Ja puolet sekin tasavallasta on yli tämän EUn 70 prosentin keskiarvon, ja tätä ei voitaisiin saavuttaa tällaisia tuloksia, eli olisi toimivaa kohesiopolitiikkaa. Ja vaikka ongelmia on, täällä on ne mainittu ja niitä tullaan varmasti mainitsemaan lisää, niin kaikki ne maat, jotka käyttävät kohesioa, rahastojen varoja kasvavat ja vavat paremmin kuin aiemmin. Tämä taantumasta huolimatta. Ja minä haluaisin myös mainita, että eilen me tutustuimme komission kertomukseen taistelusta korruptiota vastaan, ja ainoastaan yhdeksän maata oli hyväksynyt strategian. Unkari, Slovakia ja Tsekin tasolta kuuluvat näihin maihin. Eikä meillä myöskään ollut mitään ongelmia ehdollisuuksien suhteen, kenen näitä varoja pitäisi saada. Ja lisäksi tarjouskilpailussäännöt kuuluvat ehtojen piiriin. Tämän Aiemmin kuluneiden vuosien lopussa maat ovat, jäsenmaat ovat suostuneet tekemään parempaa yhteistyötä ja luomaan eurooppalaisen syyttäjäviraston, jotta voidaan suojella Euroopan unionia kaikilta varojen väärinkäytöksiltä. Ja ne 20 maata, jotka haluavat Euroopan syyttäjän viraston, haluavat tehokkaammat toimenpiteet ja paremman yhteistyön eri jäsenvaltioiden välillä ja EUn välillä. Sekin tasavalta ja Slovakia kuuluvat näihin maihin. Me pyrimme täydelliseen avoimuuteen sen suhteen, miten varoja käytetään. Kiitos. Kukaan ei ole vielä väittänytkään päinvastaista. Minä haluaisin vain viitata siihen, että luonnollisesti ajattelen ongelmia tietyissä maissa. Ne ovat joissakin maissa suurempia kuin toisissa. Meillä on nyt neljä maata, josta tämän haluamme keskustella. Se ei tarkoita sitä, että mikä puhuisi muistakin. Olen iloinen siitä, että pääjohtaja Le Metro on paikalla. Kysymys siitä, mitä rahalla on saatu aikaan näissä maissa. Teillä on puheenvuoro. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, äh, guten Morgen und äh, vielen Dank. Huomenta ja kiitos nyt mahdollisuudesta, joka minulle annetaan. Ja Tämä on todella oivallinen tilanne. Voidaksemme ottaa hieman nyt etäisyyttä ja voidaksemme tutkia yleiskehitystä, joka on vallinnut neljässä tärkeässä jäsenvaltiossa. Ja samalla voimme tutkia kohesiopolitiikan pääasiallisia edunsaajia aina vuodesta 2004. Voimmeko siirtyä jo seuraavaan kalvoon? Aloittakaamme nyt ihan perusasioista. Eli ensinnäkin meillä on tässä BKTn kehitys Tsekin, Unkarin, Puolan ja Slovakian osalta. Ja tässä on ve, sitten vertaus tähän katkoviivaan eli EUn keskimääräiseen kehitykseen. Huomaatte, että tämä katkoviivalla merkitty käyrä on kaikkein tasaisin. Eli EUn keskiarvo kehittyi vähemmän suotuisasti kuin näissä neljässä muussa maassa. Näissä neljässä muussa maassa BKT kehittyi paremmin, mutta voitte myöskin nähdä, että tässä vallitsee melkoisia eroja näiden kahden jäsenvaltion välillä. Unkari on melko lähellä tätä EUn BKT-käyrää ja näin ollen se on se maa, jossa tavallaan on vähiten kasvatettu BKTtä. Ja tässä on kaksi maata, jotka ovat aika lähellä toisiaan, Slovakia ja Puola. Puolan kohdalla tässä on aika merkittävä asia. Puola onnistui aika hyvin selättämään talouskriisin ilman suurempaa tappiota suurempaa tappiota. Siellä on ollut aika vahva talouskasvu vuosina 2009 ja 2010. Ja sanoisin näin argumenttina, joka selittää tätä suuntausta tälle ajanjaksolle. Se, että rahoituksen 2004-2006 jakso päättyy ja sitten jakson 2010-13. Jos katsotte kumuloituina nämä ajanjaksot, niin näette, että vuodesta 2004 talouskasvu on ollut, 15, tai kasvu on ollut noin 15 prosenttia EU:ssa, mikä on ollut aika heikkoa siis EUn kesku, keskiarvo vuosina 2004-2016. Unkari ei ole ollut kovin paljon menestyksekkäämpi, noin 16 prosenttia. Ja Puola ja Slovakia ovat olleet erittäin menestyksellisiä ja suorituskykyisiä. Niissä siis kokonaiskasvu on ollut noin 60 prosentin luokkaa 13 vuoden aikana. Ja jos sitten katsotaan ihan näin hiljattaista kehitystä, niin huomataan, että suuntaukset ovat aika lailla samankaltaiset. Unkari on hieman kolmen muun alapuolella. Seuraava kalvo. No, miten tämä kaikki näkyy sitten elintason ja ostovoiman kannalta. Ja tässä katsotaan asukaskohtaista BKT ja verrataan keskiarvoon. Näemme, että tässä Puola ja Slovakia ovat kuroneet etumatkan kiinni aika vakuuttavalla tavalla siinä, kun siis oltiin jo valmiiksi aika korkealla Tsekin tasavallassa ja suuntaus oli ehkä hieman vaatimattomampi. Unkarissa, vaikka se oli kuitenkin Visegrad-maista toiseksi menestyksekkäin. Ja kymmenen vuotta myöhemmin huomataan, että noin suhteellisesti Unkari on kaikkein vähiten menestynyt näistä neljästä. Puola on ylittänyt Unkarin tämän hyvin hienoisen eron kautta. Ja prosenttilukujen muutos on aika hurja, Puola ja Slovakia. Niillä on 21 prosenttiyksikön etu verrattuna EUn keskiarvoon, mikä on sallinut nimenomaan tämän kiinni kuromisen. Unkari 50-71 ja Slovakia 67-78 ja Puola haluaisin sanoa, että tämä maa on saavuttanut saman tason kuin Espanja. Sitten nämä sosiaaliindikaattorit. Kuten tiedätte, kohesiopolitiikka koskee yhteiskunnallistaloudellista kohesiota ja Euroopan sosiaalirahasto on nimenomaan keskittynyt liittynyt työmarkkinoille paluuseen. Ja tämän voi havaita, kun katsotaan liittymistä. Liittymisen aikana Puolalla ja Slovakialla oli erittäin korkeat ennätysmäiset työttömyysluvut jotka johtuivat niistä seurauksista, jotka johtuivat siis siitä, että siirryttiin suunnit- keskitetystä suunnitelmataloudesta markkinatalousmalliin. Työttömyys oli 20 prosentin luokkaa vuonna 2004 ja tilanne oli kaikkein suotuisin Unkarissa silloin vuonna 2004 oli ja tilanne oli vielä parempi Tsekin tasavallassa. 13 vuotta myöhemmin huomataan, että Puola ja Slovakia ovat siis saaneet paljon parempia tuloksia kuin EUn, EU-maissa e keskimäärin 2,4 prosenttia, 4,2 prosenttia. Se on kaikkein alhaisin työttömyysaste eu siis Unkarissa 2017 4,2 prosenttia. Puolassa oli valtava massatyöttömyys vuonna 2004. Nyt taas Puolassa vallitsee työvoimapula usealla sektorilla. Ja tällä hetkellä Puola avautuu tietysti Ukrainasta tulevalle työvoimalle. Ja tällä tavalla yritetään ratkaista tämä työvoimapulaongelma, joten jälleen kerran toteamme, että tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä ja suuntaus on ollut erittäin positiivista liittymisen jälkeen. Katsotaan näitä muita sosiaaliindikaattoreita. Ensinnäkin köyhyysrajoilla oleva osa väestöstä. Tässä Ajanjakson alku on 2005 ja meillä on nyt tilastoja vain ajanjaksolle, joka alkaa vuodesta 2005. Tilanne on parantunut likimain kaikissa maissa merkittävästi ja erityisesti Puolassa. Ja Tässähän siis köyhyysriski on vähentynyt yli 50 prosentilla. Nyt se on suunnilleen EUn keskiarvon tienoilla. Unkarilla on huonompi tulos. Unkari on edelleen tämän EUn keskiarvon yläpuolella. Tsekin tasavalta Tsekin tasavallalla on kaikkein alhaisimmat luvut, jos ajattelee EUta kokonaisuudessaan, siitäkin huolimatta, että muutamat tsekkiläiset ovat kiistaneet nämä luvut. Sanoin, että tässä on muutamia määrittelyongelmia, mitä siis tulee köyhyysrajan määrittämiseen ja väitetään, että me esitämme asiat liian valoisasti Tsekin osalta. Me kuitenkin uskomme, että nämä tilastot osoittavat, että tilanne, että eräänlainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tasa-arvo on kuitenkin parantunut huomattavasti. Sitten työvoiman osaaminen, osaaminen ja koulutus. Seuraava kalvo. Edistys on ollut aivan valtavaa. Jos nyt katsotaan 30-34-vuotiaiden osuutta, jolla on toisen asteen tutkinto tai kolmannen asteen tutkinto, korkeakoulututkinto, niin huomaamme, että tämä osuus on kirjaimellisesti räjähtänyt. Usein se on kolminkertaistunut Slovakiassa ja Tsekissä. Kaksi näistä neljästä Visegrad-maasta on likimain kuronut umpeen tämän eron EUn keskiarvoon nähden noin nel, yli 40 prosenttia Puolassa. Puolahan on ylittänyt jo EUn keskiarvon 45,6 prosenttia. Näemme, että kaikki jäsenvaltiot, paitsi Unkari, ovat edistyneet paljon vahvemmin kuin mitä EU-maissa on edistytty keskimäärin. Ja minä luulen, että tämä on aika tärkeä tilasto, koska se antaa meille jonkinlaisen jonkinlaisia viitteitä kasvumahdollisuuksista tulevaisuudessa. Ja totta kai tämä aina ensimmäisen vaiheen kiinni on aina helpoin vaihe. Ja sitä tietysti luonnehtivat aika vakaat lainsäädännölliset puitteet. Tuli sisämarkkinat ja tietysti ne vetivät puoleensa suoria ulkomaisia investointeja, minkä ansiosta edistyminen saattoi olla hyvin nopeaa jo alun alkaen, ja kaikki jäsenvaltiot ovat tietysti siitä hyötyneet, mutta luonnollisestikin sen jälkeen saavutetaan tällainen taso, joka on aika lähellä EUn keskiarvoa ja silloin haasteetkin ovatkin jo paljon korkeammat ja se vaatii tietysti jo paljon osaavampaa työvoimaa ja silloin on tietysti seurattava kasvumalleja, jotka perustuvat enemmänkin innovaatioon. Nyt pitää toivoa, että ainakin yksi vaatimustason seikoista on olemassa näissä neljässä jäsenvaltiossa, jotta voidaan jatkaa tätä konvergenssin lähentymisen kehitystä. Seuraava kalvo. Ja tässä näemme omaisesti siis pyydän seuraavaa kalvoa. Kiitos. Tässä näemme yhteenvedonomaisesti alueelliset erot. Eli siis merkittävä ilmiö tässä nopeassa kehityksessä näissä neljässä Visegrad-maassa. Ja tämä ilmiö on kytkeytynyt tähän veturirooliin, joka pääomilla on ollut näissä maissa. Tsekin tasavallassa nähdään hienoinen epätasa-arvon, alueellisen epätasa-arvon kasvu ja Slovakiassa nämä erot ovat merkittävämmät. Jos katsotaan näitä tapauksia, niin näemme, että tässä on kyse Prahasta, Masovietskista ja Varsovasta Bratislava voidaan myös laskea lukuun. Eli kasvu on ollut nopeampaa kuin näissä maissa keskimäärin. Muutokset ovat olleet merkittäviä. Unkarissa taas huomataan, että alueelliset erot ovat vähentyneet. Budapestin alue on kehittynyt hieman hitaammin kuin muu maa kuin maan muut osat. Ja se ei itsessään ole lainkaan epätavallista, vaan se on aika lailla normaalia, kun talouskasvu on korkeampi. Ja silloin suuntauksena on se, että talouskasvu keskittyy tietylle alueelle. Ja jälleen kerran haluan todeta, että meidän rahastojamme, rahastojemme ansiosta – on voitu rajoittaa näitä alueellisia eriarvoisuuksia. Ja on voitu nyt myötävaikuttaa nopeampaan kasvuun koko alueella. Eli näin nousuvesi on voinut nousta, sanoisinko vertauskuvallisesti. No miten tässä tähän on päädytty? Tässä on aika vaikuttavia lukuja. Ensinnäkin, miten kohesiorahoja on osoitettu ja sitten katsotaan, miten, millainen kehitys on, ollut asiakaskohtaisesti vuosina 2007-2013 Tsekin tasavallassa oli kaikkein korkein tiheys. EU:ssa Unkari oli likimain samalla tasolla. Ja tänä ajanjaksona Slovakia on Viron kanssa etunenässä. Ja tässä meillä on neljä jäsenvaltiota, jotka ovat valtavasti hyötyneet ihan historiallisestikin EUn kohesiorahastojen tuesta, mahdollisimman korkeasta tuesta – ajanjaksona, joka on likimain 20 vuoden pituinen, koska tässä mennään vuoteen 2023, koska meillä on maksusääntöjä vuosille N plus kolme. Eli tässä on vielä vaikutuksia, joita emme ole tähän mennessä voineet tilastoida. Ja kun tämä tuodaan BKT-osuuteen, niin huomaamme, että EUn tuki oli merkittävä. Unkari sai suurimman osan avustuksista ja aika jatkuvalla tavalla vuosien 2007 ja 2013 välillä noin prosentin enemmän kuin muut Visegrad-maat. Ja tänä ajanjaksona Unkari vastaanotti enemmän kuin muut. Seuraava kalvo. Miten nyt sitten tällä ohjelmakaudella? Mikä on tilanne? Unkari, jolla on ollut jo valmiiksi suotuisa tilanne, sille on myönnetty enemmän ja sen hankkeita on valikoitu enemmän ja joka on myös täytäntöönpanossa tässä etunenässä. Muut kolme Visegrad-maata ovat hieman keskiarvon alapuolella Tsekin ja Slovakian kohdalla ja hieman keskiarvon yläpuolella Puolan osalta. Ja tänä ajan jaksona haluaisin nyt vielä sanoa, että kun tässä on toimittu hyvin johdonmukaisesti ja tässähän edistytään aika hyvin varojen käytössä ja varojen käyttöasteen kannalta. Seuraava kalvo. Ja tässä on yhteenveto, jossa ei tarvitse katsoa kaikkia näitä tilastoja. Tämä on hyvin perinteinen esitys odotetuista tuloksista tälle ohjelmakaudelle aloilla, joissa Edelleenkin tuemme lukuisia projekteja, kuten vesihuolto, puhdas vesi, jätehuolto, kuljetus- ja liikenneinfrastruktuurit, nopea internet, laajakaista, tuki yrityksille. Haluaisin erityisesti korostaa sitä, että tämä ohjelmakausi, ja tämä on yhteydessä aiempaan kommenttiini, eli tarpeeseen asteittain muuttaa lähestymistapaa, jotta voidaan jatkaa lähentymisen tiellä, niin kaikissa näissä neljässä jäsenvaltiossa on tiivistetty panostusta innovaatioon ja tutkimukseen ja kaikki jäsenvaltiot näkevät siis innovaation ja tutkimuksen osuuden BKT kasvaneen erittäin merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Ja me uskomme, että tämä on oikea tapa toimia ja tällä tavalla me neuvottelimme tämän neljän jäsenvaltion kesken. Ja tämä on myöskin meidän ajattelutapamme tulevalle ohjelmakaudelle, joka perustuu nimenomaan tällaisiin älykkäisiin erikoisosaamistrategioihin. Ja tässä painopiste edelleenkin on innovaatio- ja tutkimusprojekteissa ja infrastruktuuri projekteissa, kuten myös painotetaan pätevyyttä ja osaamista, koska näitte, että työmarkkinoista tulee yhä tiukempia näissä maissa. Ja siksi on erityisesti painotettava osaamista ja osaamisen parantamista. Seuraava kalvo. Ja lopuksi voisinko esitellä teille Simulaatiomme, simulointimme makroekonotaloudellisista malleista, joita pää ECFIN D pääosasto käyttää, jotta yritämme siis saada nettovaikutuksen BKT-tasoista näissä neljässä maassa, jotka siis ovat seurausta kohesiopolitiikan menoista. Ja voitte nähdä, että kun nyt otetaan koko tämä ajanjakso lukuun ja olemme valinneet nyt 2017 loppujaksoksi, joten meillä ei ole tietenkään vielä täyttä vaikutusta ohjelmakauden lopussa. Ja siksi näette, että tämä Viimeinen kausi on hieman vaatimattomampi, mutta vuonna 2007 ajattelen menneitä kohesiopolitiikan suoritteita, niin näette, että näiden neljän maan BKT ovat prosenttilukuina korkeampia kuin mitä voitte tuossa nähdä. Eli toisin sanoen, jos ei olisi ollut kohesiopolitiikkaa, niin Puolan BKT olisi ollut 7 prosenttiyksikköä alhaisempi ja Unkarin olisi 5 prosenttiyksikköä alhaisempi ja Tsekin ja Slovakian BKT olisivat noin 4 prosenttiyksikköä alhaisempia tänä päivänä. Eli näin kiteytetysti, niin minä haluaisin ehdottaa, mutta toki varovaisesti, että kohesiopolitiikalla on ollut merkittäviä vaikutuksia. Se on osannut kehittää lähentymistä epäsuotuisten alueiden ja menestyvien alueiden välillä. Ja selvää on, että yksi iso tarina tämän näiden neljän maan menestystarinan takana on ollut suora ulkomainen investointi ja ehdotan, että kohesiopolitiikka jatkaa toimintaansa ja jatkaa positiivista vaikutustaan näihin neljään maahan. Meidän on kehityt, keskityttävä osaamiseen ja innovaatioon tulevina vuosina entistä enemmän. Kiitos herra pääjohtaja. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Tänään yksi meidän hyvistä päivistä, me sanoisin. Nimittäin pahinta olisi siis se, jos sanoit, että olemme käyttäneet 260 miljardia euroa ihmisten joukkoon, 10 on 260 miljardia tälle neljälle maalle, ja sitten sillä ei ollut mitään vaikutusta kysymys täällä on se, mistä puhumme, on se, olisiko voitu saada enemmän. Se on asia, josta pitää keskustella, mutta nyt on kuitenkin tuloksia. Haluaisin vielä yhden laiminlyönnin äh, nyt tässä unohtaa. Meillä on jäsenä tänään Euroopan tilastumistomesta äh, uusi jäsen. Ehkä hän kertoo meille jotakin, miltä tilanne näyttää tilastumistomien kannalta. Teidän ei ole pakko tehdä niin, mutta olisimme iloisia sitä. Nyt aluksi kollega Lavajovaa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, minun on todettava, että aina on hyvä hetki ottaa askel taaksepäin ja arvioida kohesiopolitiikan edusajien tilannetta. Minä opin kaksi mielenkiintoista asiaa tänään. Se, että mikään ei ole mustavalkoista, ei edes kontvalikunnassa, että joskus pahikset ovatkin hyviksiä. Ja toinen asia, se, että komissio pystyy antamaan konkreettista, selvää, selviä tietoja ja lukuja näitä aina pyydämme, kun haluamme äänestää vastavapauden myöntämisestä. Me saamme konkreettisia tietoja ja lukuja, näyttöä. Näitä me aina pyydämme, kun haluamme nähdä kohesiopolitiikan todelliset vaikutukset. Kiitos näistä. Minä haluaisin vielä sanoa, että on hyvä, että puhutaan parhaista käytännöistä, positiivisista tarinoista, konkreettisista hankkeista. Minulla on Tsekin tasavallasta hyvä esimerkki kehitysministeriöstä. He teivät, tekevät karttoja hankkeista, jotta voidaan katsoa, missä hankkeet ovat, miten ne vaikuttavat paikalliseen tasoon ja mitä lisäarvoa ne tuovat. Ja tästä lisäarvosta puhuakseni nämä kohdallisuuspolitiikan todelliset hyödyt, niistä olisi hyvä puhua. Te mainitsitte niistä useamman ja annoitte myös lukuja. Minulla olisi nyt filosofinen kysymys teille. Tiedätkö niin tähän liittyvää seurantaa vielä. Nimittäin tämä ei ole, tämä ei ole tärkeä asia ainoastaan edunsaajille, jotka hyötyvät näistä, vaan koko EU hyötyy näistä investoinneista, joita kohdallisuuspolitiikan puitteissa tehdään. Usein on puhuttu viime aikoina eurooppalaisesta lisäarvosta, ja tämä eurooppalainen lisäarvo näkyy kyllä useammasta näkökulmasta, ja kohesiopolitiikka ja eurooppalainen lisäarvo tukevat toisiaan. Kohesiopolitiikka on selkeä eurooppalainen lisäarvo. Todellisessa alkuperäisessä muodossaan se osoitti lisäarvonsa, vaikka yksittäinen hanke ei itsessään välttämättä tuota lisäarvoa, mutta kaikki nämä hankkeet yhdessä saavat aikaan vaikutuksen. Minä uskon, että nämä hankkeet vaikuttavat koko Euroopan unionin. Oli kyseessä se, että alueellisia eroja voidaan vähentää, lisätään työllisyyttä, parannetaan EU-kansalaisten asuinoloja, parataan ympäristön suojelua ja niin edelleen. Joten olisitteko te yhtä mieltä sen kanssa, että me tarvitsemme vahvaa kohesiopolitiikkaa osaksi monivuotista rahoituskehystä, että me voimme nostaa esiin mm, tuoda korostaa EU-lisäarvoa. Ilmeneekö tämä tästä näistä tiedoista? Eikö tässä nimenomaan ole kyse siitä eurooppalaisesta lisäarvosta? Kiitos näistä tiedoista. Nämä luvut ovat minulle varsinkin mielenkiintoisia. En ole tätä aiemmin nähnyt. Ja toivoisin, että te toimitte esimerkkinä kaikille muille pääosastoille, että nämä tiedot ovat aina ulottuvillamme. Kiitos. Zdechowski. Thank you very much. Uh... Kiitos pääjohtaja eh, vaikuttavasta esityksestä, niin minulla on todellakin kiehtovat kaikki luvut. Ja jos puhun sekin tasavallassa tästä, niin tämän tarkistamisen vietelee sekin tasavaltaan. Ja olette oikealla puolella, niin annatte minulle kaikki nämä luvut. Niin, minä nyt vitsaile. Minä olen todella myönteisesti yllättynyt kaikesta, mitä te meille esittelitte. Kysymykseni kuitenkin koskee enemmän sitä, mitä valiokunta tekee ja valvonnasta, josta me täällä puhumme täällä Euroopan parlamentissa valvonnasta, jota me haluamme tehdä ja siitä, mitä me haluamme tietää kuinka paremmin voitaisiin hallinnoida tätä. Puhutte monien maiden eh, bruttokansantulosta ja vaan tällaisia eh, taulukkoja, joista näkyy Tsekin tasavallan menestystarina. Tämä on verrattavassa moniin muihinkin maihin se hyöty, mikä on tästä saavutettu, se mitä Martina Saimen puhui. Tämä koskee koko Eurooppaa, sillä monet yritykset ovat läntisestä tai eteläisestä tai pohjoisesta Euroopasta, jotka ovat mukana näissä hankkeissa. Me annamme monia hankkeita sellaisten yritysten todettavaksi, jotka eivät ole täysin äh, läpinäkyviä. Kaikki eivät tiedä, mitä ovat, mitkä ovat yritysten rakenteet tai mikä, mitä näiden yritysten taakse kätkeytyy. Jotkut niistä saattavat olla Venäjältä tai muualta. Ja kysyisinkin, kun on kysymys kaikista näistä maista, onko ongelmia tai pyritäänkö tekemään jotakin muutoksia? Ja sitten toinen kysymys. Miten paljon poliisitutkinnat vaikuttavat seuraavaan jaksoon. Se on olemassa tiettyjä hankkeita, jotka ensi hetkestä lähtien ei, eivät ole sellaisia, että olisi vastuullista, että ne saisivat käyttöönsä EU-rahoja tai kohesiovaroja. Me puhumme valvonnastanne ja te sanoitte, että te valvotte sitten hyvin paljon, mutta mikä valvonnan vaikutus on, jota teidän pääosastonne harjoittaa? Jos vertaan teidän valvontaanne johtopäätöksiin, joita Olaf on tehnyt, teidän valvontanne usein on ollut menestyksekästä, että puhu siitä, ja Olaf näki asian eri tavalla eh, siitä, mitä tämä menestys oli ollut. Onko jotakin sellaista, mitä te haluatte nyt oppia näistä tapauksista ja muuttaa tulevaisuutta ajatellen? Kiitos vastauksistanne. Ja on, Te ette ole paikalla keskustelussa äsken, jossa me puhuimme juuri mahdollisista virheistä tai mahdollisten varojen väärinkäytöstä Unkarissa, Puolassa, Slovakiassa – Tämä on asia, joka meitä tällä hetkellä pohdituttaa. Ja siksi teidän pitää varmaan sanoa tähänkin vielä jotakin. Seuraavaksi edustaja Soitrovaa. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Kiitos puheenjohtaja. Minun on sanottava, että en ole yllättynyt tästä positiivisesta vaikutuksesta, jonka pääjohtaja nosti esiin. Minä olen vakuuttunut, että kohesiorahastolla on äärimmäisen positiivinen vaikutus Tsekin tasavaltaan erityisesti. Ja minä tiedän tämän, koska minä olen kotoisin seudulta, joka on käyttänyt erittäin paljon varoja, kohesiovaroja, joka sijaitsee maan itäosassa. Ja tiedän, että ilman kohesiorahastoja meillä olisi paljon vaikeampi taakka, kun pyrimme lähentymään Länsi-Euroopan tilannetta. Mitä tulee tähän hieman ja käyttöasteeseen, niin tämä johtuu muutoksista, joita on ollut eri ministeriöissä, mm, hallinnon vakaudesta. Tarkoittaa, että meidän on investoitava kapasiteettiin. Ja sehän näistä taulukoista ilmeni. Me tiedämme, että Tsekin tasavalta myös käyttää näihin kapasiteetteihin varoja. Tässä oli pieni epäselvyys. Te sanoitte, että tässä pitäisi seurantakaudella tutkimukseen ja kehityksen panostaa. Minä olen tästä täysin yhtä mieltä, mutta tämä voisi vaikuttaa sitten eri alueiden välisiin tilanteisiin tai varsinkin pääkaupungin ja hieman niin syrjäisempien seutujen välille, koska tutkimuslaitokset Tsekin tasavallassa keskittyvät suurin kaupunkiin, nimittäin Prahaan ja Brnon. Minä olen sitä mieltä, että tutkimus ja kehitys ovat kasvun katalyyttejä, mutta mikäli infrastruktuurihankkeet jätetään syrjään, tämä johtaa erojen kasvuun suurempien kaupunkien ja muiden alueiden välillä. Näin ollen olen sitä mieltä, että meidän pitää edelleen infrastruktuureihin investoida. Kiitos. Kollegi Liberatski, bitte. Liberatski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przepraszam, że nie wysłuchałem. Kiitos ja pyydän anteeksi sitä, etten ollut kuulemassa, etten voinut kuulla alustusta, mutta Minulla oli varapuhemiehenä muita tehtäviä ja valitan nyt tätä. Kuitenkin kiitän teitä syvästi ja kohesiopolitiikan kannalta ensiarvoisen tärkeää on se, että hankkeet viedään loppuun. Ja me huomaamme Puolassa myös, että erittäin usein me panemme alulle hankkeita, erityisesti infrastruktuurihankkeita – ja sitten hankkeita ei viedäkään loppuun. Harvoin ne viedään alusta asti loppuun saakka. Ja kohesiopolitiikka toimii, jos sitten moottoritie rakennetaan aina yhdeltä rajalta toiselle rajalle, Venäjän rajalta Saksan rajalle. Ja usein sitten hallitukset siirtelevät rahoja aina vähän mielialojensa ja paikallisten tarpeiden mukaan ja sen mukaan, kun halutaan miellyttää äänestäjiä. Ja komission pitäisi olla paljon ankarampi tässä. Ja kun puhutaan heikkouksista, niin on perinteisiä alueita, jotka laahaavat jäljessä. Puolassa erityisesti tällainen toimiala on rautatiesektori. Rautatieverkko on huonossa kunnossa. Ja komissio on turhan lempeä eikä painosta tarpeeksi. Meillä pitäisi olla paljon enemmän painostusta, kun pohjustetaan ja valmistellaan rautatieprojekteja komissio on turhan salliva ja suoksu, suostuu kaiken maailman vaihtokaippoihin. Ja kaikki tällaiset järjestelyt tekevät eurooppalaisesta kohesiopolitiikasta tai eurooppalaisesta kohesiosta paljon tehottomamman. Ja vaikka kuitenkin syydetään miljardeja tällaisiin projekteihin ja niiden rahoittamiseen, joten uskon, että komission pitäisi olla paljon tiukempi, mitä tulee siis projektien täytäntöönpanoon loppuun saakka. Projekti täytyy saada loppuun. Ja meidän pitää nimenomaan tuoda eurooppalaista lisäarvoa. Meidän ei pidä auttaa hallituksia keskittämään rahoja vaikka joihinkin Puolan eteläisille alueille. Moni poliitikko tulee Itä-Puolasta tai Etelä-Puolasta ja haluaa sitten vain äänestäjiensä kannatuksen ja ohjaakin rahoja sinne. Ja me täällä valiokunnassa olemme nähneet, kuinka kielteisiä esimerkkejä nämä rautatiehankkeet Puolassa ovat olleet. Ja haluaisinkin tietää, miksi Euroopan komissio on ollut niin saamaton näissä asioissa. Edustaja Jaavor. Thank you very much. Kiitos ja kiitokset hyvin runsaasti tietoa sisältävästä esityksestä, mikä liittyy kohesiopolitiikan toteutumiseen Visegrad-maissa, vaikka näinkin hiukan surullisen kuvan omasta kotimaastani Unkarista, joka näyttää olevan poikkeus Visegrad-ryhmässä monellakin tavalla. Tämä on asia, jonka olemme jo pitemmän aikaa tienneet. Me etsimme selitystä – sille, miksi kehitys on erilaista, miksi edistys on erilaista Unkarissa. Ja se on asia, josta haluaisin kysyä herra Lymitöltä. Ja se on jotakin, mitä kaipasin teidän esityksen, että on selkeä kuva, joka, josta näkyy se, mitä Visegrad-maissa tapahtuu ja näkyy se, miten Unkari eroaa muista, mutta ei ole mitään selitystä sille, miksi tätä, tämä tapahtuu mikä Unkarissa on vialla silloin, kun on kysymys EU-rahojen käytöstä kohesiopolitiikan hankkeiden osalta Unkarissa. Liittyykö tämä korruptiosta? Onko meillä korkeampi korruption taso Unkarissa? Onko se selitys tälle huonolle suoritustasolle? Vaivatko hankkeet vääriä huolimatta siitä, että varoja on paljon käytettävissä johtuen näistä poliittisista syistä, jotka kollegani on maininnut – Minusta tämä on hyvin tärkeää, sillä käymme juuri keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen. Meidän on löytää vastaukset siihen, miksi kohesiopolitiikka ei onnistu tietyissä jäsenvaltioissa ja mitä Euroopan yön tulisi tehdä, jotta se auttaisi ja ohjaisi, pakottaisi niitä paremmin käyttämään näitä varoja. Tarvitaanko tiukempia korruption vastaisia toimia Euroopan tasolla? kuten pakotettaisiin, että nämä maat liittymään syyttäjävirastoon tai parempaa valvontaa komissiolta. Onko tämä tie, jota pitäisi kulkea? Euroopan tavoitteet ja prioriteetit, niitä täytyisi noudattaa jäsenvaltiossa eikä pelkästään käyttää varoja jonkinlaiseen eh, näennäistoimiin ja poliittisiin kampanjoihin. Minusta tämä on ratkaisevan tärkeää. Muuten vuoden 2020 jälkeisessä muodossa rahoituskehyksessä me heitämme rahat ulos ikkunasta samalla tavoin kuin olemme tehneet lukuisia kertoja viimeisten parin vuoden aikana tai viimeisten parin budjettikierroksen aikana. Minua tämä todella kiinnostaa. Haluaisin pyytää komissiota antamaan selkeitä vastauksia. Mikä on komission selitys tälle erilaiselle suoritus, suoritukselle eri jäsenvaltioissa? ja kollegat Selaa. Kiitos puheenjohtaja. Minustakin tuki Euroopan rakennerahastoista Keski- ja Kakkois-Euroopan maissa on saanut aikaan huomattavia myönteisiä muutoksia. Emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että vuosien, vuosikymmenten ajan nämä olleet maista, joista olemme puhuneet, maista, jotka ovat siirtymävaiheessa, Vuoteen 1991 asti näissä maissa vallitsi aivan toisenlainen taloudellinen malli, niin tällainen sosiaalisten kollektiivinen talousmalli, jota johti yksi puolue, joka ilmoitti, esitti, mitä loin tuli kehittyä. Mark, Karl Marxista, Karl Marxin pohjalta puhuttiin markkinataloudesta, käyttää esimerkkinä Manchesterin äh, kapitalismia ja kun sosialismin tilalle tuli markkinatalouden elementtejä, ei saa sulkea silmiä siltä, että monet yritykset lännestäkin aluksi näkivät, että oli helposti saatavissa voittoa ja onnettomasti samalla vanhat johtokerrokset sosiaalisista kommunista hyötyivät tästä, koska nehän parhaiten tiesivät, miten näiden maiden resursseja saatettiin käyttää. Ja tuo yhteys valitettavasti on edelleenkin monissa tapauksissa tunnettavissa ja osaltaan vaikuttaa kehitykseen, jota me osittain nyt valittelemme. Meidän ei pidä sulkea silmiä tältä. Tämä merkitsee sitä, että me, meidän edelleenkin tulee seurata kehitystä hyvin tarkkaavaisesti ja toivoa, jo tällä vaiheella, tässä välillä kehittyy kansalaisyhteiskunta, joka yritystoiminnan harjoittajien tai politiikkaa ohjaavien toimintaa hyvin tarkkaan seuraa. Ja tämän kansalaisyhteiskunnan tulisi saada meitä tukea. Miten vaarallista tämä voi olla? Se olemme juuri nähneet äh, Slovakiassa, mutta tämähän ei koske pelkästään Slovakiaa. Myöskin Maltalla surmattiin toimittaja, koska hänkin oli selvittämässä tällaisia hämäriä toimia. Sitten näistä luvuista aleneva työttömyys, etenkin Puolassa, mutta myös muissa maissa, se johtuu luonnollisesti myös siitä, että nämä maat ovat Euroopan unionin jäseniä, että on vapaa liikkuvuus, joka johtaa siis työvoiman liikkuvuuteen. Jos joku kulkee ajaa moottoritietä A2 Saksassa idästä länteen voi havaita, että lähes 50 prosenttia autoista on sellaisia, että niissä on puolalainen rekisterikilpi ja nekin, joissa on hollantilainen tai britti rekisterikilpi, nekin ovat puolalaisten omistajia usein ja minun kotimaan kaupungissa Berliinissäkin on yhä enemmän puolalaisia, jotka asuvat siellä pysyvästi. Tämä on yksi Euroopan unionin etu ja se on johtanut siihen, että työvoimatilanne näissä maissa, kuten täällä todettiin, on lähes kääntynyt päälailleen, eli siellä on puutetta, mutta haluamme kuitenkin pitää kiinni liikkuvuudesta, koska sehän on yksi suurista kysymyksistä, kun yksi suurista valtioista, joka on ottanut paljonkin vastaan työvoimaa Kaakos- ja Itä-Euroopasta, jättää Euroopan unionin ja luopuu vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Ja siis on keskusteltu siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan näihin maihin, ja tämä on asia, jota meidän täytyy pitää silmällä. No niin, herra pääjohtaja, sanokaapa, meillä oletteko tyytyväisiä 260 miljardia on paljon rahaa. Olet teillä puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kommenteista, reaktioista, jatkokysymyksistä. Meidän ei koskaan tulisi olla tyytyväisiä. Aina on tilaa parantaa julkisen kulutuksen vaikutusta julkisten investointien ja kulutuksen vaikutusta, kuten tässä tapauksessa. Ja tämä on hyvinkin pitkälle regiopääosastolla kollegojen ajatusmalli. En usko, että me olemme vielä löytäneet kehitykselle taikasanaa. En usko, että kukaan on oppinut. Ja olemme aina kiinnostuneita oppimaan varsinkin näytön pohjalta. Siksi kiitänkin tästä mahdollisuudesta, jonka meille suotte pohtia ja miettiä meidän omaa suoritusta. On erittäin hyödyllistä pyrkiä etsimään hyviä käytäntöjä, hyviä ainesosia tulevaisuutta varten. Tämä heijastuu myös niihin moniin pilottihankkeisiin, joita me olemme vuosien saatossa olleet alustamassa. Varsinkin sellaisten aloiden kohdalla, jotka ovat kaiken kauempana EU-keskiarvosta – ja kuten täällä joku tästä mainitsikin, saattavat jäädä jälkeen, mikäli ainoastaan pääkaupungit ottavat heistä vastuun. Tätä kutsutaan Lagging Regions Initiative, perässä lahavien alueiden aloite. Tämä aloitettiin kaksi vuotta mm, taaksepäin. Se hanke on kertonut meille paljon. Me olemme ottaneet opiksemme näistä pilottiohjelmista. Tässä on näitä kokeita, joita teemme, kun pyrimme eteenpäin. Emme väitä tietävämme kaikkea, mutta uskomme, että me olemme samalla opintokäyrällä jäsenvaltioiden kanssa. Ja toivottavasti minä onnistun vakuuttamaan teidät vielä enemmän kuin mitä teidän kysymykset saattavat antaa ymmärtää, niin me emme katso pois, emme sulje silmiämme siltä, mitä jäsenvaltiot tekevät, vaan me todellakin tuomme äänemme kuuluviin, kun koemme, että jäsenvaltiot eivät ole oikealla viivalla, oikealla radalla. Minä vastasin nyt kysymyksiin alkaen Lavajoavasta. Kyllä, tottahan toki. Tuki, joka saattaa yksittäisiin jäsenvaltioihin, niin ei, ei tämä tuki jää rajalle. Ja on selvää, että nämä varsin positiiviset vaikutukset talouden toimimisessa, joita olen täällä kuvannut, niin kyllä nämä ovat myös koittuneet muiden jäsenvaltioiden hyödyksi sisämarkkina-alueen kautta. Ja sanoisin, että usealla eri tavalla. Ensinnäkin eh, eri hankintasopimusten myötä monet enemmän länteen asettuneet yritykset ovat saaneet infrastruktuurihankkeita varten sopimuksia. Ja toiseksi tämä kiihtynyt talouden toiminta on myös äh, auttanut kaupan kehittämisessä. Se on nähtävissä siitä, kuinka suuri osuus vienille ja tuonnilla on. Maiden BKT osuudet ovat kasvaneet merkittävästi ja lisääntynyt kaupankäynti jälleen kerran koituu kaikkien EU-ssa olevien hyödyksi. Esityslistalla on kohta tämän asian jälkeen, joka liittyy suoraan yhteen tsekkiläisen yritykseen Stehovski. Tosin jo sivusi aihetta kysymällä, mitä ongelmia meillä olisi, mikäli muulla kuin avoimella tavalla toimiva yritys hyötyisi EU-tuesta. No, minä haluaisin vastata tämän kysymykseen hieman yleisemmin. Meillä on jo neljä vuotta Tsekin tasavallassa ollut tilanne, joka on mahdollistanut anonyymin osakkeen omistamisen – näin ollen, oli mahdollista, näin ollen on ollut mahdollista peitellä, kuka on todellinen omistajayrityksessä. Ja komissio on maakohtaisten suositusten avulla pyrkinyt tsekkiä, tsekkiä ojentamaan tässä asiassa. Ja nyt neljäs rahanpesuvastainen direktiivi, jonka Sekin tasavalta on nyt vienyt läpi oman kansallisen lainsäädäntöönsä, niin tämä on meille viimeinkin tuonut läpimurron tässä asiassa. Anonyymi osakkeen omistaminen ei jatkossa enää ole mahdollista Tsekin tasavallassa, ja uskomme, että voimme tietyissä määrin lopettaa tämän asian ylenpalttisen pohtimisen. Viranomaiset, sikäli kun on tiettyjä ohjelmia, jotka on omistettu PK-yrityksille, niin viranomaisten on tarkistettava, onko kyseessä todellakin PK-yritys. Ja kun teimme järjestelmää auditoinnin sekin tasavallassa, me emme ole täysin tyytyväisiä, että vastaavat viranomaiset, äh, hallintoviranomaiset äh, tekivät riittävät tarkastukset sen suhteen, onko kyseessä todellakin PK-yritys. Ja me olemmekin pyytäneet, että tässä tehtäisiin hallintoviranomaisen toimesta kattavia tarkastuksia yrityks, yritysten taustoista. Valvontamme tulokset, miten ne konkreettisesti ovat. Mikäli otetaan tämä edellinen ohjelmakausi, niin meidän valvonta on johtanut miljardien korjauksiin, Ja meidän luomat pelisäännöt ovat johtaneet miljardien korjauksiin, jotka on tehty myös kansallisten viranomaisten toimesta. Me olemme näitä lukuja teille aiemmin antaneet ja olemme valmiita toimimaan näin vastaisuudessakin. Ja nyt puhutaan virheistä. Ja uskonpa, että me olemme osoittaneet ja olemme edelleen osoittamassa ohjelmakauden päättämisen suhteen, niin uskomme, että tästä tämä virhetaso jää alle 2 prosentin kiitos näiden merkittävien korjausten, joita on tehty nyt ja myös tilinpäätösten yhteydessä. Petokset. viitaten Olafin kertomuksiin, niin on totta, että emme aina tule samoihin lopputuloksiin, johtopäätelmiin kuin mitä Olafin kertomuksissa esitetään. Olaf-kertomuksissa verotaan kansallisiin viranomaisiin, jotka voivat sitten tehdä oman, omat johtopäätöksensä, vaatia lisätietoja. Esimerkiksi tämä usein johtaa korjaukseen, ei välttämättä tähän 100 prosentin korjaukseen, jota Olaf ainakin menneisyydessä usein ehdotti tehtäväksi. Mutta on tärkeää tehdä selväksi se, että Olaf-kertomuksien suhteen seuraamme tilannetta siihen asti, että saamme varmuuden, että se, mikä on ollut pielessä, on korjattu. Ja Olafin kertomusten suhteen sanoisin vielä, että ei tässä kaikessa ole kyse petoksista. Peto, petostapauksissa korjaukset ovat aina 100 prosenttia. Shodrova. Ehdotitte itse sen ajatuksen, että Tsekin itäosa ei olisi ilman kohesio rahoitusta kehittynyt niin hyvin kuin se on kehittynyt ja olen melko lailla samoilla linjoilla. Ja te pelkäätte, että mikäli ennen kaikkea innovaatioihin investoida, niin tämä saattaa johtaa siihen, että erot alueiden välillä kasvavat. Mm, tämä on totta, tähän tätä on pidettävä mielessä, mutta infrastruktuuri ei suinkaan ole ainoa asia, joka estää erojen syntymisen. Innovaatioiden on otettava ohjat käsiin, ja tähän me nimenomaan pyrimme tällä älykkään erikoistumisen lähestymistavallamme. Me pyrimme nimittäin stimuloimaan viranomaisia paikallisella ja kansallisella tasolla pohtimaan, mitkä ovat alueiden vahvuudet, mihin näiden tulisi panostaa, jotta nämä pääsevät eteenpäin. Minä ehdottaisin yleisemmin ottaen, että kun tässä on kurottu eroa onnistuneesti umpeen, eräloiden välillä, niin on tärkeää katsoa, miten meidän kulutus on suuntautunut näiden neljän eri jäsenvaltion kohdalla. Toisaalta on myös tarve, koska nämä jäsenvaltiot joutuvat jatkossa tarkemmin pohtimaan, miten he käyttävät hyväksi saamansa tukea, joka auttamatta tulee pienenemään verrattuna nykytilanteeseen. Liberatski. En voi sanoa olevani yhtä mieltä kanssanne. Ensinnäkin loppuun saattamattomat hankkeet. Puhutaanpa nyt hyvin täsmällisesti tästä aiheesta. Mikäli hanketta ei viedä eteenpäin kunnollisesti, mikäli sitä ei saateta loppuun, niin se on keskeytettävä. Ja valiokuntanne on hyvin seikkaperäisesti perehtynyt muun muassa Kreikan tilanteeseen, koska meillä on takarajat. Ja edellisellä ohjelmakaudella olemassa olleet hankkeet, niin niiden on oltava toimintakykyisiä maaliskuuhun 2019 mennessä. Hankkeiden tulee olla loppuun saatettuja, mutta myös käynnissä – jotta meidän tuet voidaan maksaa. Toinen esimerkki, jota osoititte sormella, ja hankkeisiin, jotka eivät tähän mennessä ole toteutuneet. Kyseessä on länsi rajalta itärajalle kulkevat moottoritiet tai pohjoisrajalta etelärajan kulkevat moottoritiet. Moottoritiet on aina saatettu Euroopassa loppuun progressiivisesti 15-20 kilometrin pätkissä, eikä tässä lännen, idän, pohjoisen, etelän välissä ole mitään merkittävää eroa. Ja kyllä, jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjä prioriteetteja niille pätkille, jonka he näkevät mieluiten ensimmäisenä valmiiksi rakennettavan. Ja tämä riippuu myös hankkeiden kypsyydestä ja siitä, kuinka helppoa rakentaminen on. Nämä vaikuttavat myös, nämä ulottuvuudet. Mutta te voitte olla varmoja, että mitä tulee S6 Pohjois-Puolassa, Me tulemme korostamaan tarvetta panna täytäntöön tämä kenties enemmän eurooppalaista lisäarvoa tuova osuus tässä hankkeessa. Mitä radioinfrastruktuurin tulee, jälleen kerran olen tästä arvioinnista eri mieltä. Olen itse ollut Puolassa aloittamassa yhteisen työryhmän työskentelyä. Tähän otti osaa Puolan hallitus, Puolan raideliikennevirasto ja Euroopan komissio, EIB, EIBn EIPn Jaspers oli myös mukana. Ja halusimme nimenomaan asettaa mahdollisimman paljon poliittista painetta sellaiselle elinimelle, jonka pitäisi olla kehittämässä näitä hankkeita, mutta joka ei ole, kuten tiedätte, aiemmin suoriutunut näistä tehtävistään. Ja kaiken tämän tavoitteen oli, että ne miljardit, joita tähän hankkeeseen on varattu tälle ohjelmakaudelle, niin ne tulisi käyttää raiteiden kehittämiseen ja parantamiseen. On totta, että viime aikoina on ollut muutos liittyen, on nähty muutos liittyen raiteiden parantamiseen verrattuna siihen, kuinka muita laitteita on parannettu. Tämä on totta, mutta tämä johtuu siitä, että aika oli vielä kypsä tietyille raidehankkeille. Oliko tämä hyvä asia? Mikäli katsotaan, kuinka paljon Puolan raiteita on käytetty, niin tämä ei suinkaan ollut huono asia. Puoleensa vetävämmät junat ovat merkittävästi auttaneet siihen, että matkustajamäärät ovat kasvaneet erittäin paljon Puolassa 40 prosenttia viimeisten kuuden seitsemän vuoden aikana. Nyt puhun omasta ulkomuististani. Emme me tähän halua jäädä, vaan me haluamme todellakin myös tämän haasteen voittaa, ja minä voin vakuuttaa teille, että tähän pyrimme. Meillä on täällä johtaja, joka oli mukana aloittamassa tätä hanketta. Hän seuraa hankkeen etenemistä paraikaa. Seuraamme tätä niin tiiviisti kuin mahdollista. Ja minun on sanottava, että työskentelemme käsikädessä Puolan hallituksen kanssa, jotta voimme saavuttaa tarvittavan etenemisen, mitä tulee varojen hankkeiden jakautumisen Puolan eri alueiden välille. Minä haluaisin korostaa ensinnäkin, että tällä ohjelmakaudella – varat on ikään kuin alueellistettu hyvin pitkälle. Yli puolet kaikista Puolan määrärahasta on jyvitetty alueen perusteella, eikä mikään ole muuttanut. Tämä käytäntö oli olemassa jo ennen nykyhallitusta. Ja Se, että panostetaan Etelä- ja Itä-Puolan alueisiin, on perusteltua, mikäli katsotaan suhteellista kehityksen tasoa. Nimittäin mainitsemillani alueilla alueet ovat Puolassa vähiten kehittyneitä. Ja siellä tilanne on noin 50 prosentin tasolla EU-keskiarvosta. Ja Benedek, miksi Unkari on onnistunut huonommin kuin muut EU-jäsenvaltiot. Se on toki suoritellut huonommin kuin muut EU-jäsenvaltiot, mutta nyt katsotaan sellaista ajanjaksoa, joka on hyvin erityinen sikäli, että se piti sisällään kaikkein merkittävimmän ja eniten vaikuttaneen talouskriisin, joka on nähty viime vuosikymmeninä. Tämä talouskriisi vaikutti Unkariin suuremmin kuin muihin näistä neljästä valtiosta. 2008-2009 se joutui turvautumaan apuun muun muassa IMFltä, siellä tapahtui merkittäviä muutoksia, valuutan arvo laski suuresti, pankkisektori oli kovan paineen alaisena ja tämä käy ilmi näistä kaavioista, joita olen täällä kommentoinut. Ja me voimme nähdä, että viime aikoina Unkari ei enää ole noussut niin selkeästi esiin, vaan se on kiihdyttänyt kehityksessä tahtiaan. Me voimme katsoa näitä maakohtaisia suosituksia neljäsvaltioiden kohdalla. Unkari on sikäli erilainen, että se on aina pitänyt BKT sisällään suuremman osuuden julkisesta kulutuksesta kuin nämä muut näistä mainituista valtioista samalla tasolla kuin muut hieman läntisemmät EU-jäsenvaltiot, noin 50 prosenttia. Ja Unkari ei välttämättä aina ole ollut niin menestyksekäs ottaen huomioon tämän makrotaloudellisen tilanteen Unkarissa. Verrattuna siihen, että se on siihen, miten se on houkutellut suuria ulkomaisia investointeja. Ja Jälleen kerran tässä korostetaan innovatiivista, että voidaan käyttää innovatiivisiin hankkeisiin, niin nyt tutkimus ja investoinnit ovat merkittävästi kasvamaan päin Unkarissa. Ja olemme melko luottavaisia, toiveikkaita, että että rahastomme saavat aikaan positiivisia vaikutuksia. Mikäli tämä makrotalouden simulaatio tulokset nostetaan esiin, niin kyse ei ole siitä, etteikö meidän rahastot olisi saaneet aikaan vaikutuksia Unkarissa, vaan kyse on, kuten minä ehdotin, tässä muutti, muuttuneet tekijät ovat vaikuttaneet negatiivisesti Unkarin tilanteeseen yleisesti ottaen. Vaikutus on 5,3 prosenttia BKT vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2004. Kiitos paljon. Herra Murphy. Thank you, Chair. Kind welcome and, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että sain tilaisuuden kuunnella tätä erityisen kiintoisaa näkemysten vaihtoa kohesiopolitiikasta, joka koskeekin minua aivan erityisesti. Ja herra Lemetra on välttänyt alustuksessaan, että on yhtiö, yhteys kohesiorahoituksen ja taloudellisen kehityksen välillä. Ja, ja tästähän on suoritettu erityinen tarkastus ja on, on tutkittu suorituskykyä ja laadittu erityisraporttia, joita me olemme täälläkin tutkineet. Ja nyt lyhyesti haluaisin hieman kertoa tuomioistuimen toiminnasta kohesio politiikan osalta. Me suoritamme laillisuustarkastuksia joka, vuot, joka vuosi ja tutkimme kohesiopolitiikkaa kokonaisuudessaan. Ja, ja tässähän on aiemmin ollut korkeampia virhetasoja, mutta olemme kuitenkin nähneet nyt trendin, että virhetaso on laskenut 2000 4,8 prosenttiin vuonna 2016 ja tämä on hyvin tervetullut kehitys. Ja luulen, että vieläkin on paljon edistymisen varaa. Ja tuomioistuimessa meillä on intensiivinen suorituskyky tarkastustoiminta meneillään ja 2008, kun meillä oli etusija tarkastuksille, joissa haluttiin yksinkertaistaa kohesiopolitiikkaa ja luulen, että voitaisiin saada kiintoisaa panosta tähän keskusteluun sen kautta. Kaksi muuta tarkastusta, jotka haluan mainita, liittyivät. 2015 tekimme tällaisen hankintamenettelytarkistuksen tarkastuksen, joka liittyi kohesioon, ja olemme hiljattain käynnistäneet samantyyppisen tarkastuksen petoksista kohesiopolitiikassa Bulgaria, Ranska, Latvia, Romania ja toivomme voimamme julkistaa tämän tarkastuksen ensi vuoden alkuun mennessä. Ja tällä hetkellä kehittelemme työohjelmaa vuodelle 2019 ja otamme esiin erilaiset tarkastusehdotukset johon tulisi lukuisia sidosryhmiä mukaan ja tällä hetkellä on olemassa muukin ajatus, jossa halutaan vielä tutkia hankintamenettelyjä, mutta toisesta näkökulmasta kuin vuonna 2015. Ja nämä ovat varmaan tärkeimmät aiheet, jotka halusin ottaa esille. Kiitos. Näin tämä esitystän kohta on käsitelty loppuun, herra pääjohtaja. Pidämme teidät vielä täällä seuraavaa aihetta varten, haikarapesää varten kaikki osanottajat ovat sanoneet, että luottamuksellisuus ei ole tarpeen, koska tämä kertomus on jo julkinen. Voisitko kertoa, mikä on tilanne? Ja, dank, Kiitos puheenjohtaja. Esittelen asiat teille kronologisesti. Niin kuin tiedätte, maaliskuussa 2017 jäsenvaltio niiden piti ilmoittaa meille ohjelmiin, ohjelmataksota 2007 2013 loppusaatavispakettinsa ja Tsekin viranomaiset tekivät niin mukaan luettuna ohjelma, joka koski keskiböömiä ja joka sisältää tuen lähes kahden miljoonan euron osalta yritykselle, jonka nimi on haikaranpesä Stoknest. Tuossa vaiheessa sekin viranomaiset antavat ymmärtää, että tämä osa tätä operatiivista ohjelmaa oli tarkastelun kohteena jatkuvien tutkintojen vuoksi, joihin kansalliset viranomaiset ovat ryhtyneet ja Olaf joulukuussa viime vuonna Olaf sai tutkintakertomuksen valmiiksi. Me saimme sen ja tuo luovutettiin Tsekin viranomaisille ja sen pohjalta raportin, jossa siis kertomuksessa ehdotettiin, että Haikaran pessähanke itse asiassa ei ollut riippumaton PK-yritys, vaan yritys, joka piti nähdä osana agrofood, elintarvikealan ryhmää, ja sisäsyistä se ei ollut tukikelpoinen pk-yrityksenä, joten tästä syystä me ehdottimme, että Tsekin viranomaiset olisivat vetäneet tuen pois tältä Keski-Böömin ohjelmalta. He hyväksyivät tämän helmikuussa ja me sitten saatoimme sulkea ohjelman kun äh, nämä kustannukset olisi otettu ulkopuolelle. Tämä on se piste, missä nyt ollaan tällä hetkellä. Ja tämä, näiltä osin tämä raha on siis luettu pois EU-budjetista. Tämä oli hyvin tärkeä selitys. Nyt kollega Zdechovski. Kiitos, hyvä pääjohtaja, tästä selityksestä. Minä olen lukenut Olaf-kertomuksen, joka vuoti. Ja Minulle on toistuvasti kerrottu, että olen kaikkein suurin väärinkäytösten paljastaja Brysselissä, mutta en ole koskaan ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin Babish, pää, pääministeri Babishia kohtaan. Me haluaisimme nyt täällä korostaa sitä, miten tämä on voinut tapahtua ja miten me voisimme nyt toimia vastaisuudessa, ei tällaisia tilanteita enää syntyisi tulevaisuudessa. Kun luin Olafin raportin, niin jo alussa löydetään kaikkein relevantein tieto, eli että yhtiö alun alkaen ei toiminut avoimesti. Kukaan ei tiennyt, kuka oli omistajana tässä vaiheessa. Ja Tämän ei pidä toistua. Meidän ei pidä sallia tilanteita, joissa joku voi perustaa yhtiön ilman, että tiedetään, ketkä ovat oikeat omistajat. Ja että näin yhtiö voi väittää olevansa pk-yritys. Ja toiseksi meidän pitää luottaa, mutta meidän pitää myöskin tarkistaa tiedot Kuten äsken sanottiin, me emme voi hyväksyä automaattisesti, mitä yritykset itsestään kertovat. Jos ne väittävät olevansa PK-yrityksiä, niin on kuitenkin olemassa tietokantoja ja rekisteröitä, joihin voimme mennä vähän penkomaan ja katsomaan, onko näin asian laita. Ja Olaf-raportissa on mainittu myöskin DG Region tarkastus, joka ei koskaan löytänyt mitään kummempaa. Ja kuten aiemmin sanoin, meidän pitää muuttaa tapoja, joilla nämä tarkastukset suoritetaan. Tarkastusten pitää olla älykkäämpiä, tarkempia. Niiden ei pidä olla vain horisontaalisia, vaan myöskin vertikaalisia. Niiden pitäisi tutkia myös yhteyksiä. Me suoritamme vierailuja, joissa meille kerrotaan, että on vastaanotettu kymmenen tarkastusta ja tarkastuksissa ei ole koskaan löydetty mitään. Miksi vain Olaf on maininnut tai huomannut, että petos on tapahtunut ja viimeiseksi, minkä takia me pelkäämme niin paljon tutkimustuloksien julkistamista. Valtiovarainministeri Tsekin tasavallassa sanoi, että hänen täytyy pyytää nyt juristeilta, voidaanko raportti julkistaa, mutta koskaan ei suoritettu mitään lainsäädännöllistä analyysiä tästä, mikäli tiedän. Mutta minä luulen, että että kyllä raportti voidaan julkaista ja tällä tavalla vahvistetaan myös meidän uskottavuuttamme. Meillähän on osoitettu hyviä esimerkkejä siitä, miten kohesiorahastot ovat auttaneet eri maiden talouksia, mutta on myös tapauksia, joissa on syyllistytty räikeisiin petoksiin ja olisi hyvä, jos seuraavalla kerralla voitaisiin keskustella hieman myönteisemmistä tapauksista, eikä vain kielteisistä esimerkkeistä ja teidän pääosastonne voi päättää, mikäli tarkastuksia tehdään siis meille suotuisista projekteista myös. Ajova, pitä. Kollega Lavajova. Kiitos puheenjohtaja. Tämän valiokunnan varapuheenjohtajana haluaisin nyt pitäytyä siihen, mikä on toimivaltaan jako valiokuntamme ja pääosaston välille. Haluaisin kysyä kolme yksinkertaista kysymystä, koska luonnollisesti olen yksityiskohtaisesti perehtynyt moniin asioihin, jotka liittyvät tähän hankkeeseen, joten kysyisin kolme kysymystä. Ensinnäkin, voitteko vahvistaa, että lopullinen summa, joka ilmoitettiin, on osoittaa sen, että Olafin tutkimuksessa ollut summa, niin sanotut summa ei vaikuttaisi siihen, miten aluekehitysrahastoon käytetty rahat, varat on käytetty. Siis tämä on, tämä vahvistuksen haluaisin teiltä. Toinen kysymys on, voitako vahvistaa, että Tsekin viranomaiset ovat sopineet tästä ehdotusta laskelmasta loppumaksusta mukaan ottana vähennyksen tältä vuodelta 25. tammikuuta – ja kolmanneksi, voitteko vahvistaa, että ei ole käytetty EUn varoja Stoknest-hankkeeseen, joten ei ole mitään toimia, joihin komission voidaan odottaa ryhtyvän. Kiitos. Ja, also, generaldirektor. Herra pääjohtaja, siis miksi me nyt käsittelemme tätä aihetta, se johtuu nimenomaan siitä, että alun perin tämä oli EU-hanke. Muuten en olisi ryhtynyt käsittelemään koko Haikaran pesäkysymystä ja siksi tässä vielä kesti aika pitkään sekin, että sekin viranomaiset päättivät tehdä sen, että tämä vedetään tuen ulkopuolelle, koska muutenhan olisivat menettäneet tämä varat. Joten reiluuden vuoksi on todettava, että tämä oli EU-hanke, EU-hanke, jossa on mukana tärkeä politiikko joka oli itse myöskin mukana tilintarkastusviranomaisessa, ja siksi tämä valiokunta on käsitellyt asiaa hyvin pitkään. Minä en halua, että syntyy sellainen vaikutelma, että, että täällä on muutama typerys, joka mielellään haluaa vain riidellä jonkun kanssa. Tämä ei ollut mikään poliittinen kysymys, haluan todella pitää tästä kiinni, vaan kysymys on siitä, että on olemassa rakenteellisia ohjelmia, hallinto- ja valvontajärjestelmissä, ja sekin tässä vallassa 2014 ei ollut edes mitään lakia, joka olisi kieltänyt hallituksen jäsenten yritysten toiminnan tässä yhteydessä, ja tässä olemme saavuttaneet paljon. Haluan kiittää komissiota, koska Tsekin kannalta on, tämä on tärkeää, tämä on muillekin jäsenvaltioille tärkeää, että tämä voidaan selkeyttää. No niin, herra pääjohtaja. Ja, dank, äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Stechowski, voin sanoa asiat aika lyhyesti ajatellen tietoa, jonka jo olen jo antanut aiemmassa yhteydessä, eri edellisen kohdan yhteydessä. Vaikka ette kysynytkään asiaa, niin haluaisin korostaa sitä, että me halusimme riittävät vakuudet siitä, että Haikaranpessä oli irrallinen tapaus. ja vuoden 2007-2013 jakson päättämisen yhteydessä pyysimme viranomaista, tarkista viranomaista käyn tekemään 30 äh, pk-yrityksestä perinpohjaisen äh, selvityksen, ja me sitten me teemme uudestaan saman, saman tarkistuksen, emmekä löytäneet todellakaan mitään. Tämä on siis mennyttä, ja tämä on vakuuttavaa. Mitä tulee sitten tulevaisuuteen tai nykyhetkeen 2014-2020 ohjelmajaksoon, olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. Me teimme tällaisen ennakoivan ehkäisevän järjestelmän tarkistuksen, tarkistuksen joka liittyy tähän yritys- ja innovaatio-ohjelmaan – joka myöntää eniten tätä PK-yritystukea Tsekin tasavallassa. Tämä tehtiin viime vuoden helmikuussa ja totesimme, että hallinnoiva viranomainen todellakin liiaksi luotti sellaiseen tietoon, joka, jota pinnallisesti ensisijaisesti antoivat PK-yritykset. Ja vaadimme, että hallinnoiva viranomainen – ryhtyy tekemään järjestelmällisiä syvempiä tarkastuksia tiedosta, joita on annettu, ja se on se, mitä he nyt tekevät. Kuten olemme voineet nähdä, kun ohjelmakausi alkoi hiukan huonossa, huonossa merkeissä, niin me sitten katsomme myöskin hankkeita, jotka olivat jo saaneet tukea, ja emme todellakaan äh, löytäneet mitään tapauksia, jossa olisi ollut tällaisia näennäisiä pk-yrityksiä. Nyt me olemme siis äh, siinä, että meillä on nyt oikeat, oikea valvonta äh, kunnossa, oikeat tsekit oikealla paikalla sekin tasavallassa, ja meillä on oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat sen, että viranomaiset voivat todellakin eh, eh, tutkia PK-yritykset, lähteä liikkeelle siitä, kuka niissä on todellinen eh, hyödynsaaja. Mitä tulee sitten tällainen omistaja, kuka sitten, tämä kertomus, tämä ei ole mikä tahansa kertomus, tämä kysymys, joka ei kuulu minun toimivaltaani. Niin, Rova Labajova, minun täytyy sanoa, että en oikein ymmärtänyt tätä teidän ensimmäistä kysymystä. Ja toisesta kysymyksestä niin sanoisin, kyllä, Tsekin viranomaiset ovat hyväksyneet sen, että vedetään pois tämä äh, kustannus äh, keski äh, hankkeelta. Tätä kautta saatamme viedä tämän ohjelman päätökseen viime kuussa. Ja kolmas kysymys. Todellakin tämä merkitsee sitä, että EUn varoja ei ole käytetty tähän aikanaan pesään. Labajova. Kollega Lavajova kysyi sitä, on, johko tämä myöhäinen päätös karanpesästä johtanut siihen, että Tsekin tasavalta olisi menettänyt rahaa. Um, no, the Czech... Ei. Czechin tasavalta. Ei nähnyt mitään yleistä leikkausta tukeen tämän tapauksen vuoksi. Ja, vielen dank. Kiitokset. Haluan kiittää teitä kovasti. Tämä oli oikein mukavaa. Varmaan kutsumme teidät uudestaan. Haluan kiittää teitä ja teidän joukkuettanne, jotka tänään täällä ahkerasti jaksoivat kestää. Todellakin ei minä uhkauksena, varmastikin pysymme yhteydessä tämä ilmoituksessa. Tänään jatkamme iltapäivällä kello 14.30 silloin. Me kuulemme budjettiasioista vastaavaa komission esittää Yttingeriä. Tämä liittyy uuden pääsihteerin nimitykseen. Siihen asti keskeytämme istunnon.